Sitten haluaisimme komissiolta tietää, mit, mitä, mitä syitä tässä olisi taustalla. Kenties tässä on ohjelmassa jotain rakenteellista häikkää. Ja, ja, äh, tämän loppukaneetin aikana vielä varmistamme, kysytäänkö, kuunnellaanko salissa tällä hetkellä suomen kieltä. Suome, jos kuuntelette, niin antakaa pieni merkki tänne meille taaksepäin. Support the sector uh, via producer organisations that were still suffering from the effect of the EHAC crisis, and we are still waiting for concrete proposals. Odotamme yhä konkreettisia ehdotuksia komissiolta, että miten ne aikovat käyttää tätä uh, tiettyä rahasummaa tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Haluaisin siihen vastaukset ja äh, haluan tietää, äh, kaipaako tämä sektori jotain erityistä rahoitusta 2013 vuonna, mutta ensin haluaisin äh, kuulla vastaukset tämän vuoden budjetin osalta, koska vielä komissiolta tiedot odottavat ilmestymistään. Sitten näitä näistä pilottihankkeista. Viimeksi komission kanssa keskustelussa ollessamme haluaisimme, haluaisimme ehdottaa tällaisia kasvuhankkeita, ei yksittäisiä hankkeita, vaan sellaisia hankkeita, joiden takana on laaja tuki, mutta täytyy nyt sen te- tehdä, tehdä kommentin. Puhuja pyytää hiljaisuutta saliin, kun pitää puhua nopeasti ja kuuluvasti ja saada asian selville niin, mitä pilottihankkeisiin tulee ennen kuin keskitymme uusiin. Täältä, täältä talosta on aika paljon kritiikkiä kohdistettu myöskin entisiin pilottihankkeisiin, joita ei ole äh, toimeenpantu. Sitten on pilottihankkeita, jotka olivat hyvinkin avainasemassa äh, äh, tämän valiokunnan kannalta. Esimerkiksi sitten tämän tarkkailuviraston nettisivut, siellä on hintavertailua, mutta ei mitään muuta. Haluamme sitten myöskin täydentävien ympäristöehtojen, sukalta, os, ympäristöehtojen osalta sel, lisää selvyyksiä. Kaikkia ei ole täytäntöönkään pantu. Haluaisin tehdä, tietää syyt tähän taustalle ja korostaa komissiolle, että nämä ovat meille edelleen painopistealueita. Ja sitten mitä tulee vielä keinotteluihin, keinotteluun ja maatalousmarkkinoiden heilahteluihin, meidän äh, äänestämämme pelottahanke jota ei vieläkään ole pantu täytäntöön, on yksi sellainen ratkaisu tähän. Ja nyt haluaisin teiltä sitten siunauksen sellaisille pilottihankkeille, jossa sitten tarjottaisiin viljelijöille mahdollisuus reagoida tähän äh, markkinoiden volatiliteettiin. Sitä voidaan tietenkin arvostella, mutta tosiasiaksi jää, että, että se tulee olemaan aina vieraanamme. Äh, Tämä on hyvinkin tällainen käytännönläheinen lähettämistapa. Jos kollegat, kollegoille sopii, tätä voitaisiin pulettohankkeessa jatkossa, jatkossa sitten edesauttaa. Tämä olivat, nämä olivat avainkohdat, muut kaiken jätään pois. George Lyon and... No niin, sitten George Lyon ja siitä sitten eteenpäin. Hyvin lyhyesti haluaisin vain tukea Esterin lähestymistapaa tähän talousarvioon, tukea hänen kantaansa siinä, että meidän täytyy toimia vastuullisesti ja äh, olla tietoisia siitä, että talouskriisi on päällä ja olla vastuullisia, kun yritämme ehdottaa, tehdä muutoksia komission ehdotuksen. Haluaisin saada täsmennyksiä näistä lisäyksistä maaseudun kehittämisessä. Voisiko komissio äh, täsmentää viime vuonna 10 miljardia äh, oli vajetta jäsenvaltioista, koska talousarviosta puuttui varoja. Ja haluaisin tietää, oliko jäsenvaltioiden pyytämä maaseudun kehittämisrahat, olivatko ne mukana tässä. Ja sitten 5,2 prosentin lisää maaseudun kehittämiseen. Kuinka luottavaisia olette sen suhteen, että tämä on pitävä luku ja tuleeko tämä lisäys toteutumaan jäsenvaltioiden pyyntöinä, koska jäsenvaltiot ovat nyt tulossa maaseudun kehitysohjelmiensa loppupäähän. Maaseudun kehittäminen minun käsitykseni mukaan ei ole niinkään kysyntävetoista kuin esimerkiksi rakenne rahastojen rahoitus. Eli voisitteko antaa hieman lisätietoa siitä, miten te päädytte tähän 5,4 prosenttiin? Okei, okay, grazie George. Ulrike. Kiitoksia George, sitten Ulrike. Danke, ich möchte mich ganz herzlich... Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää Estrella Langea hyvästä ja rivakasta työstä. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että on ihan oikein, että komissionkin eh, pitäisi eh, pyrkiä etsimään säästökohteita taloudenpidossaan, mutta tässä yhteydessä tulisi viitata myöskin siihen, että, että Euroopan tuloja arvio verrattuna näihin kansallisiin budjetteihin äh, on kasvussa. Äh, ajatellaan tätä, näitä, tätä kriisi, kriisiä on kuitenkin tärkeää, että kasvun elvyt aikaansaamiseksi myöskin sitten huolehdimme tarpeellisista investoimista, jos ajatellaan kakkospilarin merkitystä maaseudun kehittämiseen on, on erittäin olennaista juuri työpaikkojen luomisen kannalta, mutta olen pidän täysin mahdottomana ajatusta siitä, että, että, että näiden jo ehdotettujen pilottihankkeiden kanssa ei tapahdu mitään polkevat paikalla, niin kuin esittelenkin totesin, me olemme näköjään sitten täysin vaipuneet unholaan, niin minusta tässä on tiedon, tiedonannossaan hevisektorin kiinnittänyt aivan erityisen paljon huomiota. Meidänkin mielestä pitäisi tästä oman lausuntomme antaa ja viitata sitten loogisesti siihen, että on myöskin muun, muunlaisia sektoreita, joissa on valtava, jotka kärsivät maltavista ongelmista ongelmista, siis esimerkiksi lihan äh, äh, kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Jäämme odottamaan sitten tietysti komission tulee menoarvioehdotus tässä asiassa. Kiitoksia Ulrike. Sitten annan johtaja Longolle puheenvuoron ja niin sitten Veleister. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti aivan yhtä lyhyesti kuin edustaja Delange. Haluaisin kiittää häntä hänen erittäin hyvästä lausuntoluonnoksestaan. Olemme sen suurella mielenkiinnolla lukeneet. Minäkin pyrkisin nyt vain antamaan vastauksia esitettyihin kysymyksiin sen sijaan, että ryhtyisin tässä pitämään perusteellista alustusta koskien tätä budjettiehdotustamme. Ensimmäinen kysymys koskien tätä koulumaito-ohjelmaa. Komissio on tehnyt ehdotuksen perusteellisen budjettitarveanalyysin perusteella 2011 ohjelmaa kuului 64 miljoonaa euroa. Me ennustamme vuodeksi 2012 käytettävissä olevien tietojen perusteella määrää, joka ei mene juurikaan tuon 64 miljoonan yli, jonka rekisteröimme vuodelta 2011. Olemme hieman pahoillamme kuitenkin siitä, että nämä ennakoidut 90 miljoonaa vuoden 2012 budjettiin ei kuitenkaan tule sinne budjettiin tänäkään vuonna, kun nyt ollaan yleisessä äh, säästövaiheessa, niin olemme arvioineet, että laitetaan vain hieman nousua verrattuna edelliseen vuoteen ehdotamme 66 miljoonaa. Tähän on vaikea antaa selitystä, pikemminkin sitä pitäisi pyytää ne jäsenvaltioilta, koska heillä ei ollut tarjota merkittävämpiä ohjelmia. Toivomme, että tulevaisuudessa olosuhteet toteutuvat niin, että voitaisiin rohkaista jäsenvaltioita kulkemaan tähän suuntaan. Edustaja De Lange varmastikin voisi auttaa meitä tässä. Sitten vihannes- ja hedelmäala, kuten tiedätte, tämä on komission jäsenen yksi suur- suurista huolista ja maatalouspääosasto seuraa hyvin tärkeää tarkkaan näiden hyvin vaikeiden markkinoiden suhdanteita. Kyseessä ovat hyvin arkaluontoisetkin markkinat. Olemme valmiita reagoimaan, kun on kyseessä merkittävä kriisitilanne markkinoille ja pyrimme löytämään olemassa olevilla välineillä hyviä vastauksia eteen tuleviin tilanteisiin, mutta on aivan selvää, että kyseessä on, kuten sanoin, arkaluontoinen ala, vaikea ala, johon kiinnitämme suurta huomiota. Haluaisin muistuttaa teitä, että viime vuonna oli erityisen tervetullut tämän parlamentin julkilausuma, joka liitettiin myös viime vuonna lopulliseen budjettiin. Toivomme, että myös tulevaisuudessa tämän tyyppistä asennetta löytyy tällaisen alan tueksi, joka todella ansaitsee suurta huomiota. Sitten tämä keskeinen asia. Niin, niin jaha, aika taitaa olla loppu. Um, pilota... Näistä pilottihankkeista minulla olisi kyllä paljon asioita kerrottavaksi, mutta nyt ei taida olla aikaa niiden esittelyyn mutta olen toki teidän käytössänne niin, että voin siitä täsmällisesti kertoa. Kiitoksia pahoittelen, hyvä johtaja Longo, kun olemme jo hieman ylittäneet aikamme. Ester. Yes, very short, uh, because... Ihan lyhyesti. No näin juuri käy sitten äh, työtä tekeville vanhemmille, kun aikatauluja ei noudata. Kiitoksia äh, komissiolle siitä, että halusi selvittää tätä asiaakin vähemmin. Onko sitä toteutettu vai eikö ja mitä työtä siinä vähän asiassa on tekeillä. Minun, minun mielestäni meidän pitäisi jossain palaverissa tähän asiaan vielä perehtyä läheisemmin. Mutta yksi seikka, jota haluaisin, jonka haluaisin sd ryhmälle edustajalle viestiä, jos, jos yksi, jos yksi sektori mainitaan, kannattanee myöskin mainita sitten joku toinen, mutta muist, palautin tässä, tässä mieleen tämän maitorahaston, josta äh, puhuttiin jo pari vuotta sitten, eli sitä on käsitelty, ja meidän pitäisi estää sellaisen tilanteen syntyminen, jossa sitten kaikki mainitaan, ja sitten tavallaan sitten äh, lakata näkemästä metsäpuilta. Äh, olin George Lyonin kanssa tietenkin kommenttien kanssa yhtä mieltä, ja kiitoksia kovasti kaikille. Molto bene, grazie, grazie. Kiitokset, kiitos Ester, kiitos kaikille. Päätämme kokouksen ja tapaamme ensi maanantaina kello 15.